Joten koittakaapa ja vaan kestää näitä kommentteja tässä salissa. Button, Mr. Button, the previous state... Button, edellinen kommentti oli vastaus johonkin, mitä eilen parlamentissa sanottiin, ja tämän säännön mukaan hän käytti puheenvuoron. Se ei ollut mikään työjärjestyspuheenvuoro, ja siksi tämä työjärjestyspuheenvuoro ei ollut perusteltu. Nyt siirrymme äänestyksiin. Esityksestä mukaisesti äänestämme siis Valianin mietinnöstä Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet – Ensin meillä on äänest, tarkistuspaketti äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 327 puolesta 221 vastaan. Tarkistus 41 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 59, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 79 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten tar- no, tarkistamme tämän sähköisesti, eli siis tarkistus 79 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 331 vastaääntä. Sitten tarkistus 53 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 54. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 75, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 76, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5 on rauennut. Sitten äänestämme luonnoksesta näin muutettuna äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys lainsäädäntöä päätöslausumaesityksestä äänestyksenä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ja hyväksytty 551 ääntä puolesta ja onnittelut esittelijälle. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Wait a second. Non funziona la mia macchina. Laitteeni ei toimi. Macchina non funziona. Äänestyslaite ei toimi, eli jonkun täytyy käydä korjaamassa se. No niin. Kenellä on ongelmia äänestyslaitteen kanssa? Kädet ylös. Selvä, eli kolme. Eli teknikot käykääpäs korjaamassa. Sitten äänestämme kuudesta päätösasemaesityksestä liittyen Ukrainan tilanteeseen. Päätösesitys B7 on vedetty pois. Alkuperäinen teksti, kohta neljä. Siihen on tehty suullinen tarkistus Predalta. Preda, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Mersi, messieurs președinte. Puhemies, seuraavassa tarkistuksessa pyydetään Ukraina viranomaisia äh, ratifioiman kansallisten <clears throat> vähemmistön äh, yleispöytäkirja ja ottamaan huomioon maan äh, vähemmistön ja muutenkin noudattamaan sääntöjä, jotka koskevat vähemmistöjen oman kielen käyttöä. Myöskin vaali <clears throat> toiminnassa on otettava huomioon normaalit Euroopan unionin ja kansainväliset säännöt. Vastustaako joku sitä, että äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta? Ei vastusteta, eli voimme äänestää. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Alkuperäinen teksti on hyväksytty tämän suullisen tarkistuksen kerran. Sitten tarkistus kaksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 14 Gaalerilla on ilmeisesti suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. Jos suullinen tarkistus hyväksytään, niin silloin ei kaivata myöskään kohta kohdalta äänestystä. Teksti kuuluu, vaatii komissiota katsomaan tätä ohjelmaa 2011-13 joka liittyy assosiaatioagendaan. Tässä on alkuperäisessä tekstissä virhe ja se ei sisällöllisesti pidä paikkansa. Kiitoksia. Jos kukaan ei vastusta tätä vast- tarkistusta, niin äänestämme tästä koko kohdasta. Eli äänestämme kohdasta 14 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Gallerilla on suullinen tarkistus kohtaan 15. Olkaa hyvä. Kiitos. Kyse on vain sisällöllisestä tarkennuksesta. Nykyinen muotoilu viittaa mutta viittaussuhteet ovat väärät. Minun ei tarvinne tätä lukea teille ääneen, koska teillähän on tämä musta valkoisella. Vastustaako joku tätä? Jos ei, niin sitten äänestämme. Eli kohta 15 tämän tarkistan kerran äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Esityslistan mukaisesti äänestämme nyt kuudesta päätöslausumaesityksestä, jotka liittyvät YK ihmisoikeusneuvostoa koskevia parlamentin painopistealueita. Franka on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Eilen keskustelun yhteydessä totesimme, että Orlando Zapatato Mayo, kuubalainen toisin ajattelija, joka on pitkään ollut vangittuna. Eilen komissaari luonnollisesti tuomitsi tämän tilanteen ja haluaisinkin nyt pyytää Euroopan parlamenttia esittämään surunvalittelunsa herra Zapatan perheelle ja toivoisin, että äh, Kuuban viranomaisille myöskin ilmoitettaisiin, että tuomitsemme tämän tapahtuman tiukkasävyisesti. Ja Lisardo Sanchez on itse asiassa samantyyppisessä tilanteessa – Toivon, että tämä valitettava kuolemantapaus toimii kuitenkin lähtölaukauksena sille, että saamme parannetuksi tilannetta ja nimenomaan ihmisoikeustilannetta Kuubassa ja siksi peräänkuulutan neuvostolta tiukkoja toimia. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι θα εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και θα μεταφέρω το Kiitoksia. On selvää, että esitämme surun valittelumme. Sitten Guen päätösasemaesitys äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastelemme päätösasemaesitystä erinäisiltä ryhmiltä tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Brock, teillä on puheenvuoro. Herra puhemies, arvoisat kollegat, haluaisin esittää suullisen tarkistuksen kohta kymmenen liittyen. Toivoisin kohta kohdalta äänestystä. Konseptin otto rasismin ja muukalaisvihan kokonaisuuteen liittyen. Tämä viittaus ei pidä paikkaansa ja tästäpä syystä tarvitsemme kohta kohdalta äänestystä. Minun mielestäni näitä asioita ei pitäisi sekoittaa keskenään. Meidän täytyy muistaa, että myös uskonnolliset vähemmistöt saavat nauttia vastaavalaista suojelua kuin kaikki muutkin vähemmistöt. Ja jos emme tätä voi hyväksyä, niin se ei ole missään nimessä hyvä asia. Ja tästäpä syystä pyydänkin, että äänestämme tästä nimenomaisesta kohdasta kohta kohdalta. Kiitoksia. Brock, Hyvät kollegat, Brock ehdottaa, että äänestämme kohta kohdalta, mutta tämä pyyntö tulee nyt liian myöhään. Eli meidän täytyy ensin äänestää siitä, hyväksymmekö tämän ehdotuksen että äänestettäisiin kohta kohdalta. Eli kuka on sen puolesta, että äänestämme kohta kohdalta? Nyt ei siis ole kyse sisällöstä, vaan siitä, että äänestämme kohta kohdalta. Vastaan. Tyhjää. No, täytyy tarkistaa tämä sähköisesti. Eli me emme nyt äänestä tästä sisällöstä, vaan äänestämme vain siitä, onko meillä kohta kohdalta äänestys ylipäänsä. Onko tämä nyt kaikille selvää? No niin. Eli sähköisesti kuka kannattaa sitä, että on kohta kohdalta äänestys? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pyyntö on hylätty muutamalla äänellä, eli meillä ei ole kohdasta 10 kohta kohdalta äänestystä. Sitten äänestämme kohdasta 17. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistamme tämän sitten vielä sähköisesti kohta 17 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 316 ääntä puolesta. Sitten tarkistus 5 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 19 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 20 äänet puolesta Brock, olkaa hyvä. Herra puhemies, Tässäkin yhteydessä ehdotan, että soveltaisimme kohta kohdalta äänestystä. Martin, annapas minun nyt puhua. Muutaman sanan poistaminen viimeisestä virkeestä on kyseessä. Eli äänestäisimme EUn lausunnosta. Tässä sanotaisin, että vaaditaan, että suositukset, jotka liittyvät Euroopan unionin keskusteluihin muiden kanssa, huomioitaisiin myöskin moninkeskisissä neuvotteluissa. Eli poistetaan täältä nämä sanat unionin kannoista ja toivoisin, että tästä nimenomaista kohdasta äänestettäisiin. No niin, toimimme samoin kuin äsken. Eli äänestämme nyt siitä, äänestämmekö kohta kohdalta. Kukaan tämän puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Eli emme äänestä kohta kohdalta. No te ette ole oppineet mitä. No tarkistetaan tämä nyt vielä sähköisesti. Eli sähköinen äänestys siitä, äänestämmekö kohta kohdalta vai emme kohdasta 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 331 vasta-ääntä. Eli äänestämme kohdasta 20. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 27. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme komis, äh, naisten oikeuksien valiokunnan päätösasemasta liittyen Pekin plus 15 sukupuolten tasa-arvoa koskevasta YK toimintaohjelmasta. Kohta kuusi äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kohta kahdeksan äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No, me tarkistamme tämän sähköisesti. Eli ensimmäinen osa tarkistuksesta kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 320 ääntä puolesta. Sitten toinen osa tarkistusta kolme ääntä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen osa tarkistuksesta kolme puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys siis tarkistuksen kolme toisesta osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 430 ääntä puolesta. Sitten kohta 10 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten johdantosan kappale E, äänet puolesta. Soka, anteeksi. Niin, siis niin, kyllä, johdantosan kappale E, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten johdantosan kappale F, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten johtonsa kappale G, tarkistus 4, äänen <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Sitten äänestämme Mankan mietinnöstä lisätalousarvion 1 kautta 2010 liittyvä ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista. Pääluokka 1, Euroopan parlamentti. Nimenhuutoäänestys päätösasemaisetyksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 430 ääntä puolesta. Onnittelut esittelijälle. Viimeinen äänestyssä tänään on mietintö, jonka on laatinut Maria Reselpa Trauneves ja aiheena yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskeva vihreä kirja. Tarkistus 23, nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24, nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistussa. Ahaa, tarkistamme. 34 tarkistuksen ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 309 näiltä puolesta. Sitten tarkistus 36 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6 puolesta. Tämä otetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 365 vasta ääntä. Kohta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme sen, eli kappale 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 343 puolto ääntä. Pyydän teitä kiinnittämään huomiota siihen, että en ole erehtynyt tänään kertaakaan We can, we can check on this. I can vote on, I can vote on everyone if you want. Kyllä me voimme tarkistaa nämä. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Apologia 13 me onomasti klisi. Seuraavana tarkistus 13 nimenhuutoäänestyksen niin ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 295 kontra 291 ääntä. Ja sitten seitsemän hän nimenomaan äänestyksenä niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme äh, tämän. Eli tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 324 ääntä puolesta. 14 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 32 nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16, nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 38 tarkistus ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 47 puoltoäänet vastaäänet tyhjät hyväksytty. 18 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 56 ja kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 nimenhuolto äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25 nimenhuolto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 75 kahdessa osassa ja ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32, nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26 nimenhuoltoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 33 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 39 raukeaa. Kohtaa 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty kohta 99 nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 102 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 104 kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kohta 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 28 seuraavaksi ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 121 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21 nimenhuutoäänestyksenä. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 124 kolmessa osassa ja ensimmäisestä osasta nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kolmasosa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 22, niin huutaan äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 135 alkuperäinen tekstiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 tarkistus äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus yhdeksän ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 310 ääntä. Tarkistus 2. äänestyksenä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 3. äänestyksenä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Johdantosan kappale G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale L nimenhuoltoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Johdanto-osan kappale R, nimenhuuto äänestyksenä, niin ikään, ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale X, tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluaako joku vielä tarkistaa tämän? Ei. Sitten en, eteenpäin. Johdantosan kappale AC ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. äänestyksenä. niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. johdantoosa kappale AS kahdessa osassa. Ja ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale AU nimenhuuto äänestyksenä. A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme loppuäänestykseen, joka suoritetaan äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 456 puoltoääntä, 50 tyhjää ja 60 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Okay make the announcements now? Yeah. Okay, where are they? Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στην αιτιολόγηση ψήφου... Hyvät kollegat, ennen kuin siirrymme äänestysselityksiin, minulla on muutama tiedotusasia. Neuvostolta olen saanut kannan ensimmäisen käsittelyn perusteltu versio ja myöskin Euroopan komission kanta on saatu. Kyse on asiasta, joka tullaan julkaisemaan huomenna. So that's it? Is there one? All right. Λοιπόν, προχωράμε σε ψήφου. Nyt siirrymme äänestysselityksiin ja ensimmäisenä edustaja Valeanin mietintöön liittyvä äänestysselitys herra Valtsa. Uh, Mr. I ask you to... Puhemies, haluaisin kahden minuutin tauon Pyytäisin yhtä minuuttia. One minute break. No, voidaan ottaa minuutin tauko. Dear colleagues, please, uh, as we have explanation of... Meillä on äänestysselityksiä. Toivoisin, että käytte keskustelut uh, täysistuntosalin ulkopuolella.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 Προχωράμε σε... Προχωράμε ψήφου. Nyt siirrymme siis äänestysselityksiin, niin kuin sanottu, Irva Valeanin mietintö, herra Vartso. Tämän päätöslauselman äänestystulos oli myönteinen ja tarkoituksena on kerätä tietoja jäsenvaltioista. Meidän pitää luokitella näitä tietoja ja tehdä niistä sellaisia, että kaikilla taloudellisilla toimijoilla on niihin pääsy. Ja tässä myöskin puututaan siihen, miten markkinat toimivat. Kuitenkin Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen, joka on tämän vastaista, ja katsoi, että tarkoitus on seuraava. EUn tasolla kaikki säännöt ja kaikki toimet, niiden täytyy olla neutraaleja, eivätkä ne saa vaikuttaa markkinoiden toimintaan. Valtaosa parlamentista ei oppinut läksyjään talouskriisistä ja edistävät uusliberalistisia dogmia. Tällaisella strategisella alueella ei voida hyväksyä sitä, että ajatellaan näin, ja siksi äänestin tätä vastaan. Kiitos, herra Jaan. Minuutti. Äh, das Herra puhemies, Euroopan unionissa infrastruktuurin toiminta on ennakoi edellytys hyvinvoinnin varmistamiseksi yhtä lailla kuin energiapolitiikankin toimivuus. Jo näistäkin syistä johtuen on ehdottoman välttämätöntä, että Euroopan parlamentti sekä osallistuu tähän keskusteluun ja myöskin saa tehdä yhdessä muiden kanssa päätöksiä. Tästäpä syystä vaadinkin komissiolta luopumaan jarrutuspolitiikasta ja antakoon komissio parlamentille mahdollisuuden myöskin osallistua päätöksentekoon. Kiitoksia. Kiitos, herra Czarneski. Minuutti. E, Kiitoksia, puhemies. Ihan lyhyesti. Tämä itse ajatus on oikea ja erityisesti Pidän siitä, että painostetaan että korostetaan näitä ympäristönäkökulmia, mutta kun puhutaan ympäristön suojelusta, argumentit, joita on käytetty tätä pohjoista putkea vastaan, näitä argumentteja ei hyväksytty koska poliittiset argumentit veivät voiton. Ja tukemalla tätä hanketta meidän täytyy muistaa, että politiikassa ei pidä olla tekopyhä. Ja tässä tapauksessa me kaikki osoitimme olevamme tekopyhiä. Herra Paskua, minuutti. Herra puhemies, Vuoden 2009 alussa kävi ilmi, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot eivät kykene avustamaan toisiaan silloin, kun kaasu tai sähkötoimitukset katkeavat. Lännen ja idän verkostot eivät ole yhteydessä toisiinsa. Ne eivät ole siis yhteen toimivia. Tästäpä syystä onkin paikallaan, että jäsenvaltiot ja toimittajat välittävät tärkeitä tietoja eteenpäin sen suhteen, miten ne ovat kykeneviä toimittamaan energiaa. Komissio saa näitä tietoja käyttöönsä ja pystyy sitten arvioimaan, minkälaisia ongelmia verkostoihin liittyy. Komissio kykenee myöskin siltä pohjalta informoimaan jäsenvaltiota siitä, minkälaisia ongelmia varantoihin liittyy kansallisella tasolla, ja tästäpä syystä onkin tärkeää tukea komission ja neuvoston yhteistä aloitetta tiedon välittämiseksi energia-alalla, koska siitä on vain ja ainoastaan hyötyä. Kiitoksia. E- Kiitos. Ja nyt siirrymme eteenpäin. Ukraina päätöslauselma seuraavana vuorossa. Herra Uspeski, minuutti. Thank you, Kiitoksia puhemies. Haluaisin korostaa tukeani tämän näiden valien tulokselle Ukrainassa ja olen iloinen, että kansalaiset saivat vapaasti osoittaa tahtonsa. Voimme nähdä, että Ukrainassa ei pelkästään viranomaiset, vaan myöskin kansalaiset haluavat siirtyä kohti demokratiaa. Myöskin toivon, että nämä vaalit tuovat Ukrainan lähemmäksi Euroopan unionia. Ja tällä tavalla voidaan myöskin vaikuttaa siihen, että rakennetaan silta Euroopan unionin ja Venäjän välille. Mielestäni meidän pitäisi nyt olla erityisen iloisia. Myöskin toivon, että viisumijärjestelmää tullaan muuttamaan Ukrainan osalta.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 ajattelemme Stefan de Ukranitsia, ukrainalaista sankaria, joka osallistui Ukrainan itsenäisyystaisteluun. Häntä on hyvä miettiä ja, ja muistella, mutta samanaikaisesti hän on kuitenkin syyllistynyt puolalaisten vastaiseen toimintaan. Eli vähemmistöä ei ole otettu huomioon ja siksi toivoisin, että tämän tyyppinen kansallisenkin toiminta kiellettäisiin. Edustaja Lukatseska, minuutti. Minulla oli ilo olla tarkkailijana Euroopan parlamentista ensimmäisellä vaalikierroksella Ukrainassa. Ja täytyy sanoa, että Ukrainan yhteiskunta pärjäsi aika hyvin. Vaalit olivat avoimet ja demokraattiset huolimatta muutoksista, joita oli tehty vaalijärjestelmän ihan viimeisellä hetkellä. Tällä hetkellä maahan tarvitaan vakautta taloudellisesti ja poliittisesti, ja meidän täytyy nyt kunnioittaa Ukrainan kansan tahtoa. Meidän täytyy tukea niitä toimia, joiden avulla Ukraina selviää tämänhetkisistä ongelmista. Euroopan unionin tulisi lähettää selkeä merkki siitä, että Euroopan unionin ovet ovat avoinna Ukrainalle. Jos me haluamme Ukrainan Euroopan unionin, meidän pitäisi ensin luopua viisumivaatimuksista ja toivottavasti tämän päätöslauselman avulla voidaan vauhdittaa työtä näiden toimien osalta ja toivot, olin iloinen siitä, että tämä päätöslausuma meni läpi. minuutti. Przewodniczący, państwo, miałem... Herra puhemies, arvoisat kollegat, minulla oli ilo ja kunnia kuulua tarkkailijoiden ryhmään Ukrainan vaalien aikana. Ja jo aikanaan, aikaisempienkin vaalien yhteydessä olin Ukrainassa. Me kohtelemme Ukrainaa kumppanina, ainakin niin meidän tulisi toimia. Meidän ei tulisi puuttua ukrainalaisten äänestäjien tahtoon ja mitä alderyhmän johtoon kuuluvaan edustaja totesi, ei pidä paikkaansa. Hän sanoi, että uusi presidentti olisi Moskova suuntautunein, mutta ensimmäisen ulkomaan virallunsa aikana hän kävi kuitenkin Brysselissä. Meidän täytyy katsoa faktoja. Meidän täytyy pitää Ukrainaa kumppaninamme. Ja olen iloinen kuullessani, että uusi prosentti tulee kumoamaan lain, jonka kollega Kalinowski juuri äsken tässä keskustelussa esitti. Kiitoksia. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα την dioti διότι την, το σχέδιο ψηφίσματος διότι Minä... katarhin, καταρχήν Minä äänestin tätä päätöslauselmaesitystä vastaan, koska mielestä tämä päätöslauselma puuttuu Ukrainan sisäisiin asioihin – ja että sen sisältöä ei voida hyväksyä. Toiseksi katson, että ukrainalaiset eivät mitenkään hyödy EU-jäsenyydestä. Se voisi vain kärsiä tällaisesta jäsenyydestä. Kun ajatellaan uudelleenjärjestelyitä, joihin on jouduttu ryhtymään myöskin muissa maissa. Sitten on myöskin syy, miksi äänestin tätä vastaan. Ja se johtuu siitä, että tässä mainitaan asioista, jotka liittyvät sotarikollisiin, ja tätä en voi hyväksyä. Herra Paskaa, olkaa hyvä. Puheenvuoro on teillä. E, e, Kiitoksia herra puhemies. Ukrainan poliittinen johto on vaihtunut. Kansa pysyy samana, se on köyhä kansa, elää kuitenkin maassa, joka on oikeastaan rikas ja jolla olisi kukoistava tulevaisuus edessään. Ja tästäpä syystä Euroopan unionin tulisi jatkaa vuoropuhelua Ukrainan kanssa. Samalla tulisi pyrkiä kehittämään tätä vuoropuhelua ja se edellyttää tukea Euroopan unionilta. Poliitikot eivät tätä tukea tarvitse, vaan kansalaiset. Ukrainan kansalaiset sitä tarvitsevat ja EUn ja Ukrainan välisen yhteistyön kautta voidaan saavuttaa hyviä tuloksia myöskin taloudellisella alalla ja olen tyytyväinen näihin tehtyihin aloitteisiin. Kiitoksia. Herra Annan, Annan teille kaksi kertaa puheenvuoron sekä Ukrainasta että sen jälkeen Valeanin mietinnöstä. Ensin Ukrainasta. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Neuvostokommunismi oli kaikkein murhaavinta ideologiaa, jonka ihmiskunta on luonut. Siinä murhattiin enemmän ihmisiä kuin missään muussa poliittisessa järjestelmässä. Ja suhteettomasti Näitä uhreja syntyi juuri Ukrainassa. Ja tämä tragedia jatkuu. Ukrainan nimi merkitsee ilmeisesti reunaa tai rajaa. Ja tässä se on nyt kahden suuren blokin rajalla, eli slavofiilit ja länsimaiset tässä maassa. Ja tämä johtuu naapurivaltioiden vaikutuksesta. Ja millä tavalla voitaisiin auttaa tätä maata? Voisimme avata markkinamme. Ukrainaiset ovat koulutettua, ahkeraa kansaa. Heillä on aika alhaiset koulutukset, vähän vientiä. Jos me päästäisimme heidät täysin tuliliittoon, silloin voisimme merkittävästi parantaa heidän elämänsä laatua. Mutta sen sijaan me haluamme lisää byrokratiaa, haluamme vetää heidät mukaan yritysrakenteisiin Euroopan unionin. Eivät he sitä pyydä. Eivät he haudua mitään almoja, He haluavat vain mahdollisuuden myydä tuotteitaan. Kiitos. Ja nyt herra minuutti vielä Valean mietinnöstä. Kiitoksia puhemies. On ihmisluonto, että kun jotain odottamatonta tapahtuu, silloin yritämme lykätä nämä tapahtumat johonkin kategoriaan. Psykologiat kutsuvat tätä kognitiiviseksi dissonanssiksi. Jos vaikka ihmiset eivät äänestä kansanäänestyksessä, niin sitten ihmiset sanovat, että haluttiin enemmän Eurooppaa, koska ja tällä tavalla on nyt toimittu talouskriisissä ja olemme talouskriisissä, koska meillä ei ole enää rahaa, me olemme käyttäneet kaikki varamme, meillä ei enää ole luottoa. Ja nyt sitten sanotaan, että no meidän pitää käyttää enemmän varoja, tarvitsemme enemmän infrastruktuurihankkeita, me tarvitsemme suurempaa budjettia. No puhemies, tässä on taas annos lääkettä, joka aiheutti sairauden alun perin. Ja tämä on nähty jo 70-luvulta lähtien, mihin tämä prosessi johtaa. Se johtaa bruttokansantuotteeseen alenemiseen, lamaan, työttömyyteen ja siihen, että tämä osa maailmasta jää yhä kauemmaksi kilpailijoidensa jälkeen. Kiitos. Nyt siirrymme YK ihmisoikeusneuvostoa koskevaan äh, päätösasemaan. Rovan Rikinen, minuutti. Thank you, Mr. President. Eh, Kiitoksia, herra puhemies minä äänestin tämän tekstin puolesta ja olin myöskin laativassa yhtä tätä näistä teksteistä ja haluaisin viitata Goldstonein raportin, johon viitataan myöskin tekstissä. Raportti on osoittanut uudemman kerran, että toteutetut tutkimukset asianosaisten puolelta tuskin ovat koskaan puolueettomia. Raportissa sanotaan, että kumpikaan osapuoli ei ole tarjonnut riittäviä tutkimustoimia mahdollisista sotarikkomuksista. Meidän täytyisi olla tyytyväisiä siihen, että raporttia on hiljattain korjattu ja ettei se ole enää niin ristiriitainen. Käytetään parempaa kielenkäyttöä ja siksipä se on myöskin hyväksyttävämpi. Ja meidän tulisi oppia tästä se, että meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta Euroopan unioni voisi sitoutua tähän prosessiin tiiviimmin, ei ainoastaan vasta siinä vaiheessa, kun tutkitaan mahdollisia sotarikosväitteitä, vaan että meidän tulisi toimia ennaltaehkäisevästi esimerkiksi lähi kvartetin yhteydessä. Kiitoksia. Kiitos, herra Vastette. Minut... Sehr geehrter meine Damen und Herren. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. EPPn ja kollegoideni Brokin nimissä haluaisin todeta, että olemme järkyttyneitä siitä, että parlamentti ei hyväksynyt tarkistusta, jossa puhuttiin kristillisistä ja muista uskonnollisista vähemmistöistä niin ottamisesta mukaan tähän mietintöön. Me aina ilmo- otamme kantaa ihmisoikeuskysymyksiin, mutta ihmisiä, joita vainotaan uskonnon takia, heitä emme pidä suojelun arvoisina. Ja tämä on kyllä harmi. Se, että tätä ei hyväksytty tänään, kyse on aiheesta, joka on hyvin tärkeä maailman tulevaisuuden kannalta. Jos tässä ei onnistuta suojelemaan vähemmistöjä, oli kyseistä mistä tahansa vähemmistöstä, silloin meillä ei ole oikeutta enää pitää Euroopan parlamenttia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelijana koko maailmassa. Me emme saa ottaa uskonnollisia vähemmistöjä tästä pois ja siksi äänestin tätä mietintöä vastaan. Ruoessa ja minuutti. Kiitoksia arvoisa puhemies. Aivan kuten herra Kastler tuossa edellä totesi, niin meidän ryhmämme todellakin olisi toivonut erillisäänestystä tästä uskonnollisten vähemmistöjen kohdasta ja ikävä kyllä siihen ei sitten parlamentin enemmistö yhtynyt. täytyy huomioida että uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on aivan yhtä tärkeää kuin minkä tahansa muidenkin vähemmistöjen puolustaminen. eu n tulisi puuttua tähän yk n ihmisoikeuskomission työhön sillä se on tällä hetkellä täysin halvaantunutta ja puolueellista ja se ei myöskään enää nauti yleistä luottamusta maailmalla goldstonen mietintö on vain yksi esimerkki siitä millä tavalla n ihmisoikeustuomioistuin on kaapattu erilaisten antisemitististen tarkoitusperien ajamiseen. tällä hetkellä tuon ihmisoikeustuomioistuimen kaksikymmentäviisi maakohtaisesta lausunnosta kaksikymmentäyksi on koskenut israelia eli aivan kuin israel olisi maailman suurin ihmisoikeuksien polkija. euroopan unionin tulee puuttua tähän n ihmisoikeusneuvoston työhön. Puhemies, kylmän sodan jälkeen uusi doktriini on tullut esille monissa valtioissa, jotka ovat osa YKta. Nyt on olemassa ajatus, että lakeja ei pitäisi syntyä kansallisesta lainsäädännöstä, joka jollain tavalla liittyy kansaan, vaan niitä pitäisi luoda kansainvälisissä teknokratiassa, jotka vastaavat vain omaan itselleen. Jos mennään 300 vuotta taaksepäin demokraattisessa kehityksessä, me etännymme ideasta, että ihmiset, jotka säätävät lakeja, joutuvat jollain tavalla vastaamaan muulle kansalle. Ja nyt me palaamme siihen ajatukseen, että lainsäätäjien pitäisi olla vastuullisia ainoastaan luojalleen tai itselleen. Näiden ihmisoikeusvälineiden kautta meillä on valta ulottua jäsenvaltioiden ulkopuolelle ja saada tahtomme läpi siellä. Ja lopuksi siteeraisin Bokinia Yhdysvalloista. Hän sanoi, se mitä kirjoitimme se on vallankaappaus, se on kiltti ja hidas, mutta se on silti vallankaappaus. Τώρα στην έκθεση Πεκίνου 15 χρόνια μετά. Kiitos. Nyt eteenpäin Pekin 15. Herra Papa Nikolaus, minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos puhemies. Tasa-arvokysymyksen näistä ja miesten välillä äh, äh, on näköjään törmännyt lisäongelmiin äh, Euroopan unionissa. Kyse on tasa-arvosta, mutta edistys on nyt nähtävästi hidastumassa tämänhetkisen kriisin vuoksi. Kuitenkin olisi mahdollisesti välttää tällainen tilanne ja olisi myöskin mahdollista elvyttää tasa-arvon lisääntymistä. Meidän on tarjottava tukemme, päättäväinen tukemme kaikille, jotka tasa-arvokysymyksiä edistävät ja tämä on äärimmäisen tärkeää hetkessä tilanteessa. Nyt eteenpäin lisätalousarvio 2010, herra Fanekke, minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Kyllä parlamentin pitäisi olla häpeissään siitä syystä, että me hyväksyimme tämän lisätalousarvion. Tilannehan on seuraava. Oikeastaan kaikissa jäsenvaltioissa kamppaillaan kriisin kourissa. Monet ihmiset menettävät työpaikkansa ja me emme keksi muuta kuin me yritämme ottaa itsellemme enemmän rahaa ja henkilöstöä käyttöön veronmaksajien varoilla. Kaikki tietävät, että lisävaroilla pitäisi auttaa tai meidän ei pitäisi auttaa niitä, jotka hävisivät viime Euroopan vaaleissa, eli sosialisteja. Eli meidän pitäisi todellakin pyrkiä toimimaan vähän enemmän poliittista eurooppalaista ulottuvuutta käyttäen. On hämmästyttävää, että aina löydämme aina mielenkiintoisia argumentteja uusien lisätalousarvioiden laatimiseen. Tämä on sietämätöntä juuri tällaisena kriisin aikoina. Kiitoksia. Εξ ονόματος της ομάδας GUE για δύο λεπτά Kiitos herra Portassa kaksi minuuttia kuesta. Haluaisin todeta, että lisätalousarvio 2010, joka juuri eh, hyväksyttiin, on 3400 eh, miljoonaa arvoinen. Se on valtava, mutta kuitenkaan se ei ole järkevästi valmisteltu. Itse mielestäni poliittisten ryhmien ja, ja valiokuntien tekemää työtä ei ole tässä otettu huomioon ja kuitenkin Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä meidän toimintavaltuutemme ovat laajentuneet. Kahdeksan miljoonaa euroa on varattu käyttöön ja nyt ensi vuonna Summa on tarkoitus tuplata aina 16 miljoonana. Ja tämä kaikki Euroopan parlamentin jäsenten käyttö. Tämä on raskauttavaa siinä tilanteessa, kun sosiaalinen kriisi, työttömyys, nämä kaikki jatkavat voittokulkua. Tilannetta ei voida kerta kaikkiaan sietää. Miten voimme voimme itse kasvattaa varojamme ja pyrkiä jollakin tavoin pimittämään sitä äänestäjiltämme. En kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään, miten Euroopan parlamentin jäsen voi esimerkiksi matkapäivästä saada 300 euroa kulukorvauksia – Nämä ovat täysin yliampuvia lukuja. Meidän on nyt päästävä tilanteeseen, jossa henkilökohtaiset kustannukset vähentyvät. Varsinkin kun samanaikaisesti ongelmat muualla ovat valtavat. Meidän on arvostettava ja kunnioitettava myöskin äänestäjiämme ja annettava hyvä esimerkki. Kiitos, Herra Hanna, minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä Portasin kanssa ja kommunistien kanssa tästä kysymyksestä. Kaikkialla Euroopassa Iranista Latviaan hallitukset ovat pulassa ja yrittävät vastata talouskriisiin vähentämällä kustannuksia, mutta täällä parlamentissa me vain valtavasti lisäämme kuluja sekä suhteellisesti että absoluuttisesti, kun lisäämme esimerkiksi budjettia, joka henkilöstöllä ja jäsenellä on käytössään. Ja tässä mietinnössä sanotaan, että syy, miksi tarvitaan tätä lisämenoja, on se, että meillä on nyt lisävastuuta, joita on koitunut Lissabonin sopimuksesta. Ja tavallaan se pitää paikkansa, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla kuin alun perin oli ajateltu. Tässä nähdään, että byrokratia laajenee byrokratian palvelemaan, ja Lissabonin tavoitteenahan on luoda lisää tuloja, lisää työtä, kaikille kymmenille tuhansille, jotka ovat suoraan tai välillisesti riippuvaisia EU-sta elantonsa kannalta. Me emme ole kuulleet vaan äänestäjiä. Ja haluaisin, että äänestäjät kuulisivat tällaisesta ja saisivat ottaa kantaa siihen, onko oikein, että me lisäämme budjettamme, kun kaikki muut joutuvat kiristämään vyötään. Sitten vihreä kirja kalastuspolitiikan uudistuksesta. Herra Kuspat, siis minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Olen tyytyväinen tähän tehtyyn päätökseen koskien kalastuspolitiikan uudistusta. kalastustoimintaa ei voida rajata tietylle alueelle ja tästäpä syystä on vaikea sanoa, että hoitaako joku maa kalakantoja paremmin kuin muut. Kun katsotaan uusimpia tilastotietoja, niin voidaan todeta, että monet kalakannat ovat sukupuuton partaalla. Ja tästäpä syystä me tarvitsemme yhteisiä päätöksiä. Ei ainoastaan EUn alueella, vaan myöskin muualla on tehtävä päätöksiä. Minun mielestäni tämä nykyinen tehty päätös on hyvä esimerkki muille toimijoille. Ja minä todellakin toivon, että tämä päätös, jossa viitataan myöskin yhteisen analyysiin, auttaisi kalastajia ja jäsenvaltiota niiden koosta riippumatta. Ja toivon myöskin, että voisimme auttaa myöskin kalakantoja säilymään. Ja tästäpä syystä tuenkin tätä tekstiä. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia puhemies. Ei ollut hienoa tänään äänestää mietintöä vastaan, jossa on mahdollisesti hyviä kohtia kalatalouden tulevaisuuden kannalta. Mutta kuitenkin minun maani kalataloussuudelle tässä politiikassa on erittäin huonoja kohtia. Preferenssijärjestelmä syrjii pohjois-irlantilaisia kalastajia vähentämällä näitä kiintiöitä. Ja tämä on johtunut siihen, että kala, kalastus alusten määrä on supistunut 46. Meidän pitää miettiä johdonmukaista lähestymistapaa, joka on kosketuksissa todellisuuteen. Ja nyt Eurooppa määrittelee kalataloudelle sääntöjä, joita ei kaikkialla pystytä noudattamaan, ja siksi olen iloinen joistain kohdista tässä mietinnössä, mutta siitä huolimatta äänestin sitä vastaan. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Minä äänestin vihreän kirjan hyväksymisen puolesta. Minä toivon, että parlamentti täten kantoi kortensa kekoon jotta voitaisiin parantaa meriympäristöä ja kalastuspolitiikkaa. Mehän tiedämme, että 27 prosenttia kalakannoista ovat kuolemassa sukupuuttoon. Se uhka on olemassa, eli tämä täytyy pitää mielessä. Me tiedämme, että että kalakantoja voidaan kasvattaa 86 prosentilla, mikäli vain rajoittaisimme kalastusta. 18 prosenttia kaikista kalakannoista ja lajeista ovat erittäin huonossa jamassa ja meidän tulisi tästä syystä lopettaa näiden kalalajien kalastamista. Meidän täytyy siis tämän hyväksymisen lisäksi panna tämä kirja myöskin täytäntöön. Kiitoksia. Herra Takkula ensinnäkin haluan todeta että äänestin tämän vihreän kirjan kalastuksen uudistamisen puolesta niillä ohjeilla kun meidän hyvä varjoesittelijämme carl haglund ohjeisti ryhmäämme. haluan kuitenkin sanoa että on erittäin tärkeää kiinnittää syvempää huomiota kalastukseen euroopan unionin alueella ja vesistöjen tilaan. se on yksi iso haaste tällä hetkellä. erityisen huolissani olen siitä että meillä on melko paljon tällaista käsistä riistäytynyttä sanoisinko melkein ryöstökalastusta euroopan unionin alueella ja määrä voittaa laadun. nyt pitäisi alkaa miettiä voimakkaammin sitä millä tavalla me kestävästi voisimme rakentaa kalakantoja huolehtia siitä että myös tulevaisuudessa voidaan kalastaa. tässä ennen muuta pitää nostaa keskiöön luonnon lohi luonnonkalakannat eli nyt täytyisi siis saada erityinen ohjelma jolla me voimme elvyttää luonnonlohia. esimerkiksi kun itse tulen suomesta ja lapista me tarvitsemme lohet takaisin kutujokiin ja tarvitsemme sellaisen ohjelman jonka kautta voidaan varmistua siitä että nämä kalakannat voivat säilyä ja vahvistua nimenomaan nämä luonnonlohikannat ja tätä kautta voidaan niitä myös kalastaa terveesti tulevaisuudessa. Herra 11 vuoden ajan täällä parlamentissa olen vastustanut yhteistä kalastuspolitiikkaa, koska se vaikuttaa kielteisesti oman maani kalastukseen. Iso-Britannia oli 65 prosenttia kalakannoista, mutta me saimme sitten myöhemmin vain 25 prosenttia tässä uudessa järjestelmässä. Ja tämä on akateeminen argumentti, koska kalat ovat todella kadonneet tänä aikana, kun olen ollut parlamentissa, nämä kannat ovat supistuneet järkyttävästi, vaikka kyseessä pitäisi olla uusiutuva lähde. Muissa maissa on kannustettu omistajuutta ja kalastajilla on syy käsitellä merta uusiutuvana lähteenä esimerkiksi Falklandsaarilla, Norjassa ja muualla on tehty näin. Mutta Euroopassa on sanottu, että nämä ovat yhteisiä alueita ja kaikilla alue- aluksilla on oikeus kalastaa siellä. Ja kuten sanoin, tämä argumentti on nyt akateeminen, se on nyt ohi. Nyt laivat eivät enää kulje ja kalastussatamat ovat hiljaisia ja valtameremme ovat tyhjiä. Kiitos. Jos mitään muuta huomattavaa enää ei ole, niin päätösosumesitykset lähetetään eteenpäin. Ja istunto päättyy. Hyvää loppuviikkoa kaikille.